No niin, lähdetään liikkeelle. Esityslista. Voidaan hyväksyä, jos ei kukaan sitä vastusta. Ja 15. lokakuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja voidaan hyväksyä, jos ei sitä kukaan vastusta. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Ja tänä aamuna me koitamme vain tässä päästä äänestyksistä läpi. Seuraavana Lava Ruanda on. Oui, euh, si vous me Kiitoksia. Jos sallitte, niin esittäisin kysymyksen valiokuntamme esityslistasta. Tiedän, että tässä on kohta, jossa käsitellään kompromissitarkistuksista. Tällä hetkellä niistä keskustellaan mobiililiikkuvuuspaketin yhteydessä, mutta meillä oli sen verran kaoottinen keskustelu, että me emme ole oikeastaan päässeet puusta pitkään. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin vähän avoimuutta näihin neuvotteluihin ja onko tietyillä ei, muilla kuin mepe, sellaisilla henkilöillä, jotka eivät ole mepe, onko heillä pääsy näihin kompromisseihin? Se on yksi kysymykseni ja muitakin on, joten haluaisin enemmän avoimuutta näihin neuvotteluihin. Kiitos Lovere Vödelon. Kirjaamme tämän ja koitamme korjata tilanteen mahdollisimman nopeasti. No niin, aloitetaan. Öö, Invest EU-ohjelman perustamista koskeva asetus. Sitä ennen katson, onko meillä Olemmeko äänivaltaisia? Tarkistetaan, avataan, onko teillä kaikilla äänestyskortit mukana. Testataan, onko meillä äänivaltaisuus. Je ferme le vote. Äänestys päättyy teidän ei tarvitse, herra Markus Piper tarvitsee äänestää, koska myös EPPn puolesta täällä luvut täsmäävät. No voting card. Paljon kortteja, mutta ei äänestyskortteja. C'est bon? C'est bon. On a le courant. Eli olemme äänivaltaisia. No, aloitetaan. Ensimmäisenä siis herra Van de Kampin lausunto e, Invest EU-ohjelman perustamisesta. Lähdetään liikkeelle. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan sähköisesti. Eli 69 tarkistetaan sähköisesti. On ferme le vote. Äänestys päättyy. 69 hylätty. Seuraavaksi 71 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 73, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79, pu- anteeksi, 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kahde- ISNR tarkistus 80. Äänestetään sähköisesti. Je, je ferme le Äänestys päättyy 80 Se on hyvä, että tarkistettiin. Se on hyväksytty. 80. on kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjään. Hyväksytty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi suoraan kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi kompromissi A5, 5A puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää, eli kompromissi 5a. Avaan sähköisen äänestyksen. Äänestys päättyy. Kompromissi hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 5b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100, no, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi suoraan 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty 133 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 136 puolesta. Ai, tarkistetaan. Eli tarkistetaan tarkistus 135. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Valitettavasti se on hylätty. Eli 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 vai tarkastetaanko? No, tarkastetaan. 136 tarkastetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. 136 hyväksytty. Luottakaa vaan minun. Vantakaa. 137 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 138 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 130. No, tarkistetaan. Grammar 138. Avaan äänestyksen. 138. Äänestys päättyy. Hylätty valitettavasti. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104. No, tarkistetaan sekin. 139 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy 139 ja se on, ja se on hylätty. No niin, jatketaan. 140 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Jatkamme 144 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Suoraan tarkistus 149 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 siis se oli. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 149. Sieltä puuttuu yksi vihreä. Eli äänestys päättyy. No, hyväksytty. 149 siis. 151 puolesta. Hyvä. Vastaan tyhjää. Hylätty. 152 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 153, 154 yhdessä puolessa, puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää. Eli käännistetään sähköisesti. niin, sen takia Rova Krabin minä avaakin tämän äänestyksen sähköisesti ja äänestys päättyy. <laughs> No niin, no mitä siinä nyt oikein tapahtui? Kukaan ei nostanut käsiä pystyyn. No niin, ei nyt täällä enää vitsailla. Täällä ei ole vitsailun paikka. Jatketaan. 155. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 156 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 11 yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi suoraan 171 puolesta vastaan Mm, hylätty. Tarkistetaan. Al, eli 172 sähköisesti. Äänestys päättyy. No, tämä on ihan mahdotonta. Täytyy linssit vaihtaa. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 174 puolesta. 174 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 175 ja 76 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan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 tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kol- me- tarkistus 34 suoraan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta. Anteeksi, 39 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 48 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistus 49 sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suoraan tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 5. No, tarkistetaan 54 sähköisesti. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ah, l'amendement 54 hylätty. Kiitos, että tarkistettiin. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti 57, ilmeisesti hyväksytty. Et je ferme le vote. Äänestys päättyy. Ei, kyllä se hylättiin. Hyvä, että tarkistettiin. 58 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 59 puolesta, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvää. Eli tarkistetaan kohta 61. Äänestys päättyy. No kyllä hyväksyttiin. 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää se on, ei ole selvää. Äänestetään sähköisesti. 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 63. Hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 65 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty. Tarkistetaan sähköisesti. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 65. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja tarkistetaan 67 äh, sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja Kyllä se on hyväksytty. Nyt sitten koko lausunto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja 29 puolesta vastaan 13, 5 tyhjää. Tämä lausunto on hyväksytty. Hyvä. Onnittelen esittelijää. Nous passons désormais à la proposition de règlement. Seuraavaksi asetus, joka koskee digitaalista eurooppaista koskevaa ohjelmaa vuosille 2021-2027. Esittelijällä, esittelijä on Klun. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5-9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 hylätty. 89 puolesta A, blokkiäänestys. Eli mennään heti 91, koska 88 hylättiin. 91 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän kuusi puolesta vastaan tyhjää. EPP, äh, mitä te teette? Aloitetaan uudestaan. yhdeksän kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta. Haluatteko rikee, äh, Kramer, anteeksi, minkä haluatte varmistaa? Äh, 97 vai? Senkö haluatte tarkistettavan? 97 tarkistetaan. 97. Äänestys päättyy. Hylätty. Niinhän minä sanoin. Ei ongelmaa. Täällähän sitä ollaan sen, sitä varten, että tarkistetaan. Aa, käännösongelma. Jatketaan. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hiljaa siellä. Kiitos. 107 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mennään suoraan tarkistukseen 1, 2, 5. 2, 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 raukesi, viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme yksi puolesta, anteeksi, se raukesi. Kolme kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme kuusi puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan kolme kuusi. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.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 hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten koko teksti. Haluatteko 5 3 sen tarkistettavan? 5 3. Allez, moseko. 5 3. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Me Nyt Äänestämme koko tekstistä. Koko tekstistä. Oletko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. 45 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjää. Kluunin mietintö on hyväksytty. Hienoa. Ja jatkamme eteenpäin esityslistalla. Rova Virkkunen, teidän lausuntonne, joka koskee Euroopan horisonttiohjelmaa, puiteohjelmaa. No niin. Moi Dominik, mitä kuuluu? No niin. Virkkusen lausunto.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 47 puolesta. <laughs> Vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 49 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan sähköisesti 49. Tarkistetaan. 49 Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta ei kun haluatteko tarkistaa 53. Tarkistetaan 53. Un vote de trop. Le... Täällä yksi ääni liikaa EPPltä. Joku on äänestänyt, joka ei olisi saanut äänestää. Hän ottaa korttinsa pois. No niin. Äänestys päättyy. 53. Hylätty. Eteenpäin. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten mennään tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20, 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatko tarkistaa minkä? 90. Ää, tarkistetaan 90. Je ferme le... Attendez. Allez. Il y en a encore de trop. Siellä on taas yksi liikaa. Okei. Okay. No nyt täsmää. Äänestys päättyy hylätty. Ja 91 oli hylätty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94 puolesta vastaan. Tyhjään. Hylätty. No äänestetään 94 tarkistuksesta. Oh. PPE, ils votent contre et les socialistes demandent le vote. <laughs> ah oui, j'ai pas mon micro ouvert. Allez, je ferme le vote. No niin, äänestys päättyy. 94 hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei, kun tarkistetaan. 96. Tarkistetaan äänestyksen koneellisesti. Je ferme le vote. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja äänestetään sähköisesti 98. Tarkistetaan se. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 101 puolesta. Herra Marines, kuottehan te täällä? No niin, äänestetään. Tarkistus 100 Tarkistetaan se sähköisesti. Je n'ouvre pas cette Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy Sata. Valitaan, että se on hylätty. Pahettele herra Marinesku. 101 puolesta. 101 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 102 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 103 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta vastaan, hylä, tyhjää, hylätty. 105 puolesta, ei kun, ei kun, juu, juu, äänestetään 105, voidaan jatkaa. 105 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 9 puoli, 109 puolesta vastaan tyhjää. Niin, niin, yhdeksän se oli. Aloitetaan alusta. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 109 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Äänestetään sähköisesti 109 Marineskun tarkistuksesta. Je ferme le vote. Ja äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus 110 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus kymmenen sähköisesti. Je ferme le vote. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Yksi. Virkkunen. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompro- suoraan kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty Kolme neljä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolme viisi puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kolme kuusi puolesta. Tarkastetaan 35 sähköisesti. 35. Allez, je fais ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Koko lausunto äänestetään. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty 44 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Rova Virkkunen, lausuntonne on hyväksytty. Hienoa, onnea. Allez, nous continuons toujours avec vous. Jatkamme edelleen Virkkusen kanssa seuraava pää, äh, erityisohjelma horizon, Euroopan horisonttiin liittyen. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään tarkistukseen 40 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä kolme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5 yksi puolesta vastaan, vastaan tyhjää, hylätty 5-2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5-3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5-4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5-5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5-6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5-7 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 5-8 puolesta, 5-8 aisi raukesikin, 5-9 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 6-1 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 6-2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 6, 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 6, 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 6, 5 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 6, 6 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 6, 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. No niin. Kuusi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Eli kuusi kahdeksan tarkistetaan. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusi yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 70 puolesta Tarkistetaan 69. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. 69. Se oli hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 Äh, tarkistetaan tämä äskeinen. Äänestys päättyy. Hylätty. 7.3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi, hyväksytty oli. 7.4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7.5 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hylätty. 7-6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9-5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9-6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 9, 7, 8, identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta tai haluatteko, että tarkistetaan? Selvä. 105 tarkistetaan. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Jatketaan 106 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 113 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. äh, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sillä oli identtisiä. Taas neljä identtistä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi. Haluatteko, että tarkistetaan? Selvä. 125. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi identtistä. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Mennään suoraan tarkistukseen 129 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C'est trop pour Marine. Vähän liikaa. Jatketaan. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme identtistä raukeaa. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi identtistä tarkistusta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan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 Kaksi identtistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme identtistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme identtistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 169 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 170 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 171 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 172 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 173 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16, 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 175 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta, 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt äänestytään sähköisesti koko tekstistä. Äänestys alkaa vous dispensez des qui, hein, ou de moins de deux qui, qui est pour, contre. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. 44 puolesta, kaksi vastaan. Onnittelut Virkkuselle. Tämäkin hyväksyttiin. Onnea ja hienoa. Eli nyt kotiin. Jatketaan, jatketaan, jatketaan. Äh, Keith Taylorin mietintö, lausunto joka koskee Eurovälimeren ilmailusopimuksen muuttamista. Ja kuka on lausunnon puolesta? Ai, ei kun tämä menee suoraan niin me äänestykseen. No niin, äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Onko kaikki äänestäneet? No niin, 47 puolesta, yksi tyhjää, ei vastaan ääniä. Onnea Keith Taylor. Tämä lausunto on hyväksytty. Ja seuraavaksi Rou- äh, herra Slotovskin lausunto yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta. Ollaanko valmiita? Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 38, vai halutaanko tarkistaa? Eli 37 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kolmekymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 30, 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää,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 vastaan tyhjää. Hyväksytty 48 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten mm, ykkösblokki. Blokki A puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Halutaanko blokki A tarkistaa? Eli se on nämä kaikki yhdessä 50-60. Eli äänestetään sähköisesti. Blokki A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 55 puolesta. Kyllä, kyllä. Näin, niin. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei olisi selvää. Tarkistus 55. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan. 61 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan, vastaan, hylätty. 79. Tarkistetaan sähköisesti. Avaan äänestyksen. Ja suljen äänestyksen. Hylätty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi suoraan 83 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme vasta, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi suoraan 99 puolesta vastaan, hyväksytty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 102 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 103 ja 9 yhdessä, yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hylätty 104 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 100, 104, tarkistetaan. 104, tarkistetaan sähköisesti. Et je vais fermer le vote. Ja äänestys päättyy. Eli se on hyväksytty. Olitte oikeassa. Kiitos Rovamajassa. Sitten 105 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sekin. Tästä tämä ei ole selkää. Eli tarkistus 105 sähköisesti. Et je vais fermer le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 107 106 tarkistetaan sähköisesti. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 108 puolesta. Mm. No. Herra Vandekampille pitää nyt tehdä mieliksi. Tarkistetaan 107. On verifi. Mais je crois la même majorité. Mutta ilmeisesti sama, sama enemmistö siitä tulee. Onko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23. Sama tulos. Eteenpäin. 108. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110. Puolesta Äh, haluat tarkistaa 109, Dominic Rike. No, 109 tarkistetaan sähköisesti. 109. Tarkistetaan siis. 109. Äänestys päättyy. No sama enemmistö Dominic, Ei se siitä miksikään muuttunut. No niin. Eteenpäin. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eikä. Tarkistetaan 110. On verifi on verifi Le sang. Eli 110 tarkistuksessa. Erehdyin. Äänestys päättyi. Taitaa olla hylätty. No kyllä. No niin, mutta sen takia me tarkistetaan näitä. Tarkistetaan niitä yhdessä. Eteenpäin. 111. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 112. Eh, tämäkin haluat tarkistettavaksi. No, nyt pidetään hauskaa. 111. Äänestetään sähköisesti. Le vote est ouvert. Le vote... Äänestys päättyy. Herra Sotoski, kyllä se hyväksyttiin. 112 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 113 puolesta. No niin, tarkistetaan 112. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Äänestetty, eli se on hylätty. 113 puolesta vastaan. Tyhjää. No, mitä nyt tapahtuu? Kädet ei enää nouse. 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että hyväksytty. Tarkistetaan se kuitenkin. No, äänestetään. Äänestys auki. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. 29 puolesta. Kaikki eivät luota puheenjohtajansa näköjään. Seuraavaksi jatketaan. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 on hyväksytty. Kuka pyysi tarkistamaan? Rova Virkkunen, halutaanko tarkistaa? No, tarkistetaan. Kompromissi kutonen. Tarkistusäänestys. Allez, je vais fermer le vote. Äänestys päättyy. 33 plussaa, 10 miinusta. Hyväksytty. Suoraan 128 tarkistuksen puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 129 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. No voi ei. No, 129. Tarkistusäänestys. Je vais fermer le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten blokki B, kaksi identtistä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi suoraan tarkistus 144. Ei kun 141. 141 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 145 puolesta. Halutaanko tarkistaa 144? No sitten tarkistetaan. Tarkistusäänestys 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, se hyväksyttiin. Hyvä, että tarkistettiin. 145. No niin, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi suoraan 151. 151. Katsokaa nyt, siellä lukee suoraan siitä seuraavaksi tarkistus 151. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 152 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Lyhe, äh, hylätty. 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 9. Kompromissi 9 siis. Kompromissi 9 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Kompromissi 9. Tarkistusäänestys. Äänestys on suljettu. Se on hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää ei selvää. Eli tarkistus 2. Tarkistusäänestys. Äänestys päättyy. No, kyllä se hyväksyttiin. Ei ollut selvää. 24 pu- puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 24. Rova Krapini pyynnöstä ne tarkistetaan. Tarkistus 24. Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Ja se 28 tarkistetaan äh, sähköisesti äänestys tar- 28. Ja äänestys päättyy ja se on hylätty. Oi oi, voi voi. Seuraavana äänestetään koko lausunnosta. Äänestys alkaa. Ja herra Zlotowskin lausunto, mitä sille käy? 34 puolesta, 9 vastaan, ei tyhjää. Herra Zlotowski, teidän lausuntonne on hyväksytty. Onnea! The last but not the least. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, viimeinen mietintö. Se on Kristin Revon ehdotus, joka liittyy, tai lausunto, joka liittyy kohesiorahastoon ja aluepolitiikkaan. Oletteko valmis? Lähdetään. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Useat tarkistuksia blokkina. 12.16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puol- Marineskulta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaanko? No tarkistetaan. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Allez, le fermé. Hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Kahdeksan yhdeksän. Et je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 107 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 108 puolesta. vai 107, kun halutaan tarkistaa. Selvä. 107. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, ei tullut selväksi, tarkistetaan. 114. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Useampia yhdistelmätarkistuksia aina yhdestä 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme neljä Kolme... Haluatteko, että kolme kolmonen tarkistetaan? Äänestys alkaa. Et je vais fermer le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Olitte oikeassa. Kolme neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Useita tarkistuksia. Aina. Ah, d'accord, okay. Jaa, ja, ja. Äänestän jokaisesta kerrallaan sitten. Kolme viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Haluatteko, että tarkistetaan? 3-5. Allez, j'ouvre le vote. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa, hylätty oli. 3-6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme yhdeksän. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. neljäkymmentä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä sähköisesti. Äänestys alkaa. Et je vais fermer. Äänestys päättyy. 38 puolesta 4 vastaan, kaksi tyhjää. Teidänkin mietintönne on hyväksytty. Onnittelut. Hyvät kollegat, olemme lopettaneet puoli tuntia etuajassa. Hienoa. Kiitos, että olitte paikalla. Vous avez le droit de me payer un café. Teillä on oikeus nyt mennä kahville.